Un došu vārdu mestras kundzei no Portugāles lūdzu. e Defesa dos Consumidores. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi dirigido por esta comissão, cumprimentar os senhores deputados. Paldies, ka mani ielūzāt eh, šajā pēcdienā runāt, eh, šeit uzstāties. Vēlos eh,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 alue. No 180 miljoonasta pakettimatkasta, joita tapahtui Eurooppa, ympäri Eurooppaa 2008. 15 miljoonaa eurooppalaista hankki niin sanotun ryhmä, niin sanotun paketti seuramatkan, koska he halusivat apua matkan aikana jonkun, joka puhuu jotain kieltä siellä paikan päällä. He eivät halunneet joutua tilanteisiin, jossa he joutuvat hankkimaan palvelut paikallisilta. He halusivat näille näille seuramatkoille, koska heistä pidettiin huolta. Hyvin usein nämä seuramatkat kiinnostavat vanhempia, asukka- vanhempia asiakkaita. Usein näillä matkoilla myös vaativa koulutuksen sisältö. Ja sitten matkanjärjestäjät käyt, käyttävät yleensä oppaita tai matkan vetäjiä, ja oppaat kuuluvat tämän direktiivin piiriin, oppaat ja kuten matkatoimistajat ja matkanjärjestäjät ovat hyvin erilaisissa juridisissa tilanteissa jäsenvaltiosta toiseen. Edelleen Etelä-Euroopassa nämä ammatit ovat säädeltyjä, Pohjois-Euroopassa useimmiten ne eivät ole säädeltyjä ammatteja. Oppaat tarvitsevat lisenssin Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa, Kyproksella ja Itävallassa, kun taas ei, sitä ei tarvita Saksassa, UKssa, Pohjoismaissa tai esimerkiksi Tsekin tasavallassa. Syy siihen, että matkajärjestäjät ja matkajärjestäjät käyttävät oppaita on se, että annetaan palvelua ja annetaan tietoa sillä kielellä, jota asiakas käyttää koko matkan aikana. Uvin usein on käytetty, pidetty esimerkkiä, että virolainen opas Roomassa on hyvin vaikeaa löytää liettua puhuvaa opasta Madridissa tai löytää maltaa puhuvaa opasta Pariisissa esimerkiksi. Ennen kuin tämä direktiivi hyväksyttiin, tilanne oppaiden kohdalla oli varsin monimutkainen, koska jäsenvaltiot sovelsivat omia sääntöjään Monet jäsenvaltiot, erityisesti Etelä-Euroopassa, olivat usein käyttämässä paikallisia oppaita matkajärjestäjien tasolla, huolimatta siitä, että puhuiko tämä opas tämä asiakkaan äidinkieltä vai ei. Tämä jopa on johtanut useisiin oikeusjuttuihinkin, ja tämä vuonna 1991 tämä johti EU-tuomioistuimen päätökseen, jossa oli mukana neljä jäsenvaltiota, ja tämä EU-tuomioistuimen päätös lähti siitä, että, että oppaiden täytyy omata samat, sama pätevyys kuin sen maansa, maansa kansalaiset lukuun ottamatta tiettyjä museoita ja historiallisia paikkoja. On tarpeetonta sanoa, että silloin kun direktiivi hyväksyttiin 2005, ala näki sen suurena parannuksena direktiivi mahdollistaisi ensinnäkin, ottaisi ensinnäkin käyttöön, toisi oikeudellista varmuutta matkajärjestäjälle lisäksi sen viisi artiklan ansiosta oppaat pystyisivät harjoittamaan toimintaansa muissakin jäsenvaltioissa tilapäiseltä pohjalta eivätkä kohtaisi enää sellaisia rajoituksia, joita aikaisemmin noudatettiin mukaan lukien ne poikkeukset, jotka koskevat museoita ja historiallisia kohteita. Tämä vahvisti, me saimme vahvistuksen tästä myös Euroopan komissiolta tiedonannon pohjalta vuonna 2007, tai muistinpuolta 2007. Direktiivi, direktiiviä nyt sovelletaan. Jotkut matkajärjestäjät valittavat, että heidän oppaansa edelleenkin johtuvat tietyissä jäsenvaltioissa, niin kuin diplomatissa sanoen, hallinnollisten vaikeuksien eteen. Jotkut matkajärjestäjät ovat joskus nähneet, että niiden oppaat on pysäytetty moneksi tunniksi ja, ja käännetty koko ohjelma ihan ylösalaisin, koska siellä ei hallit, äh, omat, siellä he eivät hallinneet paikallisia pätevyyksiä ja nyt matkajärjestäjät voivat käyttää omia oppaitaan ja joilla on jä, mukanaan jäljennös äh, sovellettavasta lainsäädännöstä, ei pelkästään direktiivistä, vaan siitä, miten sitä sovelletaan kansallisella tasolla kansalliseen lainsäädäntöön. Ja äh, se on esitetty sillä kielellä, joka, jota myös äh, kohdemaan viranomaiset ymmärtävät. Näyttääkö siltä? Ja me toivomme, että nämä vaikeudet, joita on kohdattu, ovat lähinnä ja ainoastaan sellaisia, että johtuvat yksityiskohtainen tiedon puutteesta – todellakin lainsäädäntö, joka koskee matkaoppaita, on usein paikallista, paikallisia ja alueellisten viranomaisten hallinnassa ja hallussa, ja siksi me toivommekin, että, että tällainen parannettu tieto, joka saadaan kansallisen viranomaisen tai paikallisen viranomaisen toimesta ja joka koskee palvelujen tarjoamista oppaiden toimesta, ja sitä, että kunnioitetaan tätä direktiiviä ammatillisesta pätevyydestä, että se helpottaa lomien, lomien järjestämistä 15 miljoonalle eurooppalaisille, jotka vuosittain osallistuvat näihin seuramatkoihin. Ja tässä puheenjohtaja oli lyhyt esitykseni. Siitäpä se. Kiitoksia. Merci. Je pense que nous... Kiitos. Te olette olette osoittaneet meille hieman osvittaa siitä, mihin toimiin tulisi ryhtyä suhteessa jäsenvaltioihin. Sitten viimeinen puhuja on Jens Björnavold. Hän on Sedefopista, eli ammattikoulutuskeskuksesta, ja hän antaa meille tilannekatsauksen sertifioinnista koulutuksen ja elinikäisen oppimisen suhteen. Eli saatte 10 minuuttia puheaikaa. Thank you very much and, uh... Suurkiitokset ja kiitokset siitä, että kutsuitte Sedefobin tähän tilaisuuteen mukaan. Olen ollut siellä töissä jo monia vuosia. Olemme tehneet yhteistyötä komission jäsenvaltioiden kanssa luodaksemme tällaiset pätevyyspuitteet. Ja tämä on tällainen, me kutsumme tätä direktiiviin liittyväksi työvälineeksi ja on mielenkiintoista tarkastella näitä suhteita ja sitä, miten nämä välineet voivat tukea toisiaan ja millä tavalla. Eli esityksessäni haluaisin lyhyesti käydä läpi ne pääperiaatteet, joita tämän puitekehyksen taustalta löytyy, ja sitten puhun jonkin verran siitä, miten sitä tällä haavaa, miten sitä tällä haavaa täytäntöönpannaan, miten se on otettu jäsenvaltiossa vastaan, ja sitten lopuksi kysymyksiä, jotka liittyvät äh, niihin yhteyksiin, joita tällä on direktiiviin. Eli nämä periaatteet, joita tämän pätevyys puitekehyksen taustalta löytyy. No nyt meni hieman liian nopeasti nuo kalvot eteenpäin, jos voitte palata hieman tapaa, taaksepäin. Siis tämä on tällainen yleinen viitekehys, se on tavallaan tällainen käännösmatriisi näiden pätevyyksien suhteen, tapa verrata näitä pätevyyksiä, mikä on sisältö ja profiili näiden eri pätevyyksien taustalla. Ja tämä heijastelee sitä, että pätevyyksien kirjo Euroopassa on valtaisa ja ongelma on se ymmärtää, mitä, mikä näiden koulutusten profiili ja sisältö on, miten niitä voidaan verrata toisiinsa. Me pyrimme siihen, että me yksinkertaistamme sitä tapaa, jolla näitä verrataan, ja me tarkastelemme sitä, miten näitä pätevyyksiä on määritelty eri maissa. Ja Tämän puitekehyksen taustalta löytyy kaksi päämäärää. Ensinnäkin me haluamme helpottaa liikkuvuutta. Se on direktiivinkin päämäärä. Toiseksi me haluamme sitten helpottaa eri laitosten välillä näitä pätevyyksien tunnustamisia, koska tämä liittyy sitten elinikäisen oppimiseen, koska ihmisten täytyy täydentää koulutuksiaan ja pätevyyksiään sitä mukaan, kun ura etenee. tämä eurooppalainen puitekehys, siinä on kahdeksan eri pätevyystasoa ja tärkeää tässä on se, että ne on määritelty oppimistulosten perusteella ja ne määritellään tietojen, taitojen ja kompetenssien mukaan, esimerkiksi vastuu, autonomia ja niin edelleen. Ja tärkeää tässä on huomata se, että tämä puitekehus kattaa koko tämän pätevyysspektrin eli pakollisen koulutuksen siitä lähtien aivan sinne korkeammalle ammatillisen koulutuksen tasolle saakka. Eli se kattaa kaikki ne eri Bolonian prosessin syklit. Ja tämä on tärkeää, koska tämä puitekehys on jatkoa niihin, niille periaatteille, jotka Bolonia toi mukanaan, kun pyrittiin saamaan aikaan tällainen kattava kehys, eikä ainoastaan katettaisi näitä ammatillisia koulutuksia, vaan koko koulutuksen spektri. Sitten seuraava kalvo. Kuten jo sanoin, nämä oppimistulokset, siihen perustuva lähestymistapa on tärkeää, koska usein me olemme määritelleet pätevyyden sen panoksen mukaan, eli kuinka kauan ihminen on opiskellut. Tässä puite, meidän puitekehyksessämme me toimimme sillä tavalla, että me keskitymme oppimisen tulokseen, mitä opiskelija osaa ja mihin hän pystyy tämän prosessin päätteeksi. Tässä on tällainen paradigman muutos tavassa, jolla me suhtaudumme pätevyyksiin. Ja nämä kaksi, kahdeksan tasoa on määritelty tällä tavalla. Tämä on eurooppalaisella tasolla hyvin haastava tehtävä ja tarkoituksena on viedä tätä sitten kansallisellekin tasolle. Eli määriteltäisiin pätevyydet tulosten mukaan. Ja tietenkin tällä on suuria vaikutuksia läpinäkyvyyteen ja kykyyn ymmärtää näitä pätevyyksiä. Mitä ovat sitten ne pääasialliset päivämäärät ja määräajat? Puitekehyks se hyväksyttiin 2008 äh, sekä parlamentissa että neuvostossa ja meillä on kaksi määräaikaa 2010, toisin sanoen mailta pyydetään sitä, että he lähettävät nämä kansalliset pätevyystasonsa tähän puitekehykseen. Ja sitten pyydetään, että tutkinnoissa mainittaisiin, viitattaisiin tähän puitekehykseen vuoteen 2012 mennessä. Eli tämä oppimisen tuloksen lähestymistapa, siitä tulisi tulla näkyvä kansalaisten kannalta, sen tulisi näkyä tutkintotodistuksessa. Mikä on sitten tämänhetkinen tilanne? Ja tämä on tärkeää, koska se osoittaa, minkälainen vastaanotto on ollut, kuinka relevanttina jäsenvaltiot pitävät tätä. Kaikki maat tällä hetkellä kehittelevät kattavia kansallisen pätevyyden puitekehyksiä ja ne heijastelevat tätä meidän eurooppalaisen tason puitekehystä. Mitä viittaukseen tulee ja puhuin tässä tästä äh, määräajasta ja 27 maata ovat viimeistelemässä nämä viitekehyksensä vuoteen 2011 mennessä. Eli tämä on ollut suuri edistysaskel, mutta olemme myöskin huomanneet, että EUn ulkopuolella on kiinnostusta. Esimerkiksi Australian ja Kanadan kaltaisissa maissa on kiinnostusta tätä puitekehystä kohtaan, koska maat ovat tajunneet, että tämä on järkeä tapa verrata näitä pävetyksiä ja se lisää myöskin sitten läpinäkyvyyttä. Tämähän on vapaaehtoinen prosessi ja tämänhetkinen kehitys osoittaa, että sitä pidetään jäsenvaltio jäsenvaltioissa, mutta myöskin EUn ulkopuolella täysin olennaisena kehityskulkuna. Sitten tämä puitekehus suhteessa direktiiviin vuodelta 2005, direktiivi 2005-36. No tästä ei ole vielä kovinkaan paljon keskusteltu, mutta niitä täytyisi pitää toisiaan täydentävinä aloitteina, koska meidän puitekehys se keskittyy läpinäkyvyyteen ja luottamukseen maiden välillä, niin se voisi helpottaa – direktiivin täytäntöönpanoa. Tällä tavalla se tulisi nähdä. Se helpottaa ja vahvistaa äh, luottamusta ja läpinäkyvyyttä Euroopassa. Ja tärkeää on myöskin huomata se, että tässä on kysymys paljon muustakin, koska tässä on tarkoitus uudistaa kansalliset äh, pätevyysjärjestelmät ja puitekehykset. Ja nämä kun ne perustuvat vapaaehtoisuuteen, niin tämä on sellainen asia, joka tulisi ottaa huomioon, mutta se mikä tässä on tärkeää, ja tämä tulisi sanoa, ja se sanotaankin eh, meidän puitekehyksemme suosituksessa, toisin sanoen tämän puitekehuksen ei tulisi eh, astua tämän direktiivin varpaille, koska direktiivi kuitenkin on se juridinen puitekehus, jolla edistetään luottamusta ja täten helpotetaan direktiivin toimimista. Mm mutta aivan erityisesti jos keskitytään oppimistuloksiin ja siihen, että vähän vertailu perustuu oppimistuloksiin, niin se on tärkeää ja se voi osoittautua hyödylliseksi silloin, kun keskustellaan siitä, miten direktiiviä jatkossa kehitetään eteenpäin. Kiitoksia. No niin, haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita jotka ovat tarjonneet meille hyödyllisiä yksityiskohtia ja ovat myöskin pitäneet puheajastaan kiinni, koska aikaa ei ole paljon. Nyt ehdottaisin, että kävisimme 25 minuutin keskustelun, eli otetaan kysymyksiä Meillä on kuusi puhujaa on pyytänyt puheenvuoroa, eli otetaan kaikki kysymykset ja sitten asiantuntijat voivat vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja sitten tietenkin annamme puheenvuoron myöskin Euroopan unionin komissiolle Jörgen Titschille. Hän on yksikön päällikkö sisämarkkinaosastolla, eli on myöskin tärkeää saada komission reaktio tähän. Eli järjestyksessä koordinaattorit Schwab ensimmäisenä hänellä on huomioita. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietenkin ensin kiittää teitä tästä puheenjohtajuudesta ja kuulemistilaisuuden järjestämisestä, mutta myöskin näitä puhujia, jos ajatellaan, että mitä tällä ammattipätevyysdirektiivillä pystytään samaan aikaan ja mitä ei. Joskus täytyy miettiä, että onko direktiivillä saatu aikaan niin paljon sisämarkkinoita, jos nyt näin sanottaisiin, kuin mitä joskus aikoinaan toivoimme. Ja tämä on aina vähän epäilyttävä merkki, jos näin mietitään. On olemassa sellaisia EU-tuomioistuimen tapauksia tältä alalta ja se, tämä ei ehkä ole niin yksinkertaista kuin minkä vaikutelman täällä sai. Käännyn yhden henkilön puoleen. Täällä puhuttiin juristeista – voidaanko ammattipätevyysdirektiivin ongelmaryhmät jotenkin lajitella yhteen vai onko aina kyseessä yksittäistapaukset, jotka vievät asian tuomioistuimeen? Ja, also ich kann versuchen. Voin siis yrittää vastata tähän. Ja anteeksi. Ensuite, court, très clair, merci. No niin, sitten Roa Gebhard. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Herra Björnavoldille haluaisin sanoa, että teidän käsittelytapanne miellytti minua erittäin paljon. Tämä on sellainen kohta, joka artiklassa 11 tässä tunnustamisdirektiivissä, eh, josta keskustelimme hyvin paljon, eli jos todellakin oppivuosien tai opiskeluvuosien perusteella pitäisi tehdä päätöksiä, niin kuin silloinen esittelijä halusi, tai että olisivatko sisällöt, opintosisällöt tärkeämpiä. Ja me sanoimme, että me pidämme kiinni siitä järjestelmästä, mitä Euroopan komissio on ehdottanut, mutta ehkä Euroopan komissio voisi. Tämä on ehkä myöskin kysymys komissiolle, jos ajattelette, raporttianne Euroopan parlamentille vuonna 2012, niin ehkä voisitte kehitellä tätä aluetta eteenpäin niin, että tai että miettisitte sitä ainakin kertaalleen, koska tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja nyt aluksi minulla oli sellainen mielikuva, että kaikkihan sujuu hienosti, ei ole mitään ongelmia, eikä meidän tarvitse miettiä niin kauhean paljon toteutumista, mutta sitten tulivat kuitenkin nämä aivan konkreettiset tapaukset joista jo olemme kuulleet, että mitä tulee insinööreihin esimerkiksi. Ja haluaisin, olen pahoillani, että nämä foorumit, tämä mm, foorumi-idea olisi ollut, mm, se kehitettiin silloin aikoinaan insinöörejä varten, että, mm, että olisiko tämä ollut sitten väärä idea. No ei sitten seurata sitä sen enempää, mutta jos ajatellaan Mm, tätä ammattimaisuutta, mitä silloin ajateltiin, että sitä voitaisiin viedä eteenpäin. Uskoakseni tämä on tulevaa kehitystä, koska silloin voidaan ongelmat voittaa. Ja haluaisin mielelläni myöskin kuulla muidenkin puhujien mielipite tästä asiasta – koska tämä näyttää siltä vastaukselta, mitä me tarvitsemme tässä yhteydessä. Herra Metzleriltä haluaisin kysyä. Minulle, minun tilanteeni on samanlainen kuin herra Svaavin tilanne. Eli kyse, onko kyseessä aina yksittäistapaukset silloin, kun on ongelmia. Esimerkiksi Saksassa kampaajien kohdalla – tai sitten kampaan moista. No, ilmeisesti on hyvin monia tapauksia, joissa joudutaan tuomioistuimeen, kun mm, jossakin muualla opiskelleet kampaajat eivät saa perustaa kampaamoa. Eli onko tässä yksittäistapauksia mm, ja onko tällä alalla ongelmia vai onko tämä sitten Saksan liittotasavallassa liian tärkeäksi asiaksi muodostunut? Merci. Euh, madame... Kiitos. Sitten Weiler. No, <clears throat> Minä istun nyt väärässä paikassa, mutta näin ennakkoon haluaisin nyt ensin sanoa, että koska monet liitot, joiden kanssa olen keskustellut asiasta aikaisemmin, niin ovat asian esittäneet, että me emme halunneet tätä keskustelua tänä iltapäivänä, että tämä olisi, no, että olisiko tämä direktiivin esivaihe, että toteutuuko se sitten todella todennäköisesti kolmen neljän vuoden kuluttua, eli tämän lainsäädäntökauden loppupuolella mm, tästä keskustellaan. Tätä ei ole suunniteltu, mutta jos ajatellaan sitä analyysiä, mikä kolme viikkoa sitten komissiolta saimme, niin missä näitä ongelmia on? hiukan myöskin teidän sanoistanne havaitsin, että jäsenvaltioilla on vielä hyvin paljon mm, eh, epäuskoisuutta toinen toisiinsa nähden. Toiset eh, ovat huonompia ja me emme halua ketään vieraita päästään maahamme. Eli saksalaiset puhuivat tällaisesta pelotteesta, pelotetoimenpiteestä. Minusta tuntuu, että tämä on korkein protektionismin muoto, jos matkaoppaita esimerkiksi ei päästetä omiin museoihin sisään. Tässä on esimerkki, hyvä esimerkki. Ja minulla on kaksi konkreettista kysymystä ehkä heti komissiolle myöskin. Olen ihmeissäni siitä, että nämä eurooppalaiset ammatti todistukset, eh, jotka halusimme komission kanssa saada aikaan yhdessä, että niitä ei, niissä ei ole päästy eteenpäin ja että teollisuuden alat hyvin vajavaisesti osallistuvat tähän, koska ainoastaan jos on yhteiset ammattitodistukset, niin silloin niillä on oma arvonsa. Tässä on tehty liian vähän mielestäni vielä töitä. Ja sitten lääkäreistä sanottiin, että olisi järkevää, jos olisi rekisteri, joka voitaisiin esittää No, on, onko sitten kyseessä rikkomusrekisteri? Mm, ja voitaisiin ottaa potilaat mukaan tähän. Uskoakseni tämä olisi järkevää arkkitehtien ja muiden rakennusalan ammattien kohdalla, mutta lääkäreiden kohdalla valtiolla on velvollisuus huolehtia siitä, että lääkärit ovat ammattipäteviä, jos heillä on toimilupa. Eh, koska jos joku sairastuu, niin silloin ei pysty enää toteamaan, että onko lääkäri, mm, lääkärillä ammattipätevyys. Eli tässä eh, on tietty valtiollinen varmistus ja sitten mitä tulee näihin matkaoppaisiin, kuuluisiin matkaoppaisiin, niin näistäkin minä tiedän koko joukon Monet ovat kääntyneet minun puoleni, erityisesti ne, jotka matkustavat Italiaan, eivätkä saaneet tehdä siellä työtä, eivätkä tienneet sitä ennakkoon. Ja sitten viimeinen kysymykseni koskettaa yhteistyötä. Tärkeä kysymys, ei pelkästään liittyen palveludirektiiviin, vaan myöskin tähän direktiiviin. Niin meille oli tärkeää se, että olisi yhteinen foorumi, jossa hyvien käytäntöjen vaihto toimisi. Tämä olisi minusta tärkeää, koska me emme halua kaikkea yhtenäistä. Me emme halua Mm, että jäsenvaltioissa koulutusta harmonoidaan. Eli tässä kohdan haluaisin sanoa, että me emme, mm, Euroopan parlamentti ei ole tätä tehnyt, vaan jäsenvaltiot ovat tehneet tämän. Ja siksi minä en tunne olevani vastuussa siitä, että nyt mennään pieleen. Eli tällainen hyvien käytäntöjen mm, foorumi olisi mielestäni järkevä. Mitä varten teidän mielestänne se ei toimi tällä hetkellä vielä? Tähän ehkä komissio voi vastata. Madame Schickler. Rova Schickler. Thank you, uh, Madam Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia puhujia hyvin informatiivisesta iltapäivästä. Olisi mukavampaa tietenkin olisi enemmän kollegoja paikalla kuuntelemassa, mitä te kerrotte. Herra Metsley puhui eh, työskentelystä Solvitin kanssa. Hän puhui Solvitista. Eh, mitkä ovat muiden eh, kokemukset Solvitista? Voiko voiko siitä olla etua. Toinen asia, mistä herra Philip puhui General Medic Councilista UKsta, nämä 90 prosenttia lääkäreistä, jotka ovat EUsta tai EE-etäalueelta, ja puhuitte tasapainosta potilasturvallisuudesta ja vapaasta liikkuvuudesta, että ihmiset voivat työskennellä. Haluaisin kuulla enemmän tästä. Onko esimerkkejä siitä, siitä, että 9 prosenttia maista, jotka antavat adekvaattia tietoa yksittäistä henkilöstä, vai onko niin, että, että se, mitä me haluamme varmistaa, on se, että kun menet maasta toiseen osoittamaan, niin silloin sinulla on taakka ikään kuin päästä saada viranomainen antamaan myöntävä vastaus vaikkakin virhe olisi voitu tehdä jossakin toisessa maassa. Ja miestitä GMC, mitä GMC haluaa. Haluatteko te kaikki tiedot niin, että voitte tehdä suoran päätöksen, millä tavalla me voimme varmistaa, että 27 jäsenvaltiota jakaa tämän tiedon jos joku on tehnyt virheen tai jos joku on epäpätevä ammattilainen, että hänen ei pitäisi saada harjoittaa lääketieteen missään jäsenmaassa, koska potilasturvallisuus on aina tärkeä, on sitten Brit- tapahtunut britannista missä tai muussa maassa tahansa. Ja tohtoreista halusin vain kysyä aika ikävän kysymyksen Gameseiltä, kun puhumme 53 artiklaista jossa puhutaan kielitaidosta, kuinka, mon, kuinka, monet, kuinka monta brittiopiskelijaa on osallistunut Erasmukseen. Ja kolmanneksi Evelyn Gebhardin osuma äh, puhui kampaajoista ja erilaisista pätevyyksistä. Se on aika tärkeä juttu, tämä on asia Saksassa. Ja monet britit ovat menneet Saksaan työskentelemään, mutta eivät ole saaneet työskennellä siellä. Ja tämä on kyllä ö, tärkeä asia ainakin niillä, jotka kärsivät tästä huonosta osaamista. Ja kiitoksia. Toivottavasti kukaan ei ole joutunut kärsimään huonosta kampanjan taidosta. Kiitoksia kuitenkin etukäteen. Merci. Monsieur Arbo. Kiitos sitten herra Haber. Thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja kiitos myöskin siitä, että olette johtanut tätä erittäin hyvää kuulemistilaisuutta. Useampiakin asioita ja käytän hyväksi sitä, että meillä on asiantuntijapaneeli ja sitten haluaisin myöskin muutaman loppusanan heidän sanovan siitä, mitä meidän valiokuntamme tulisi tämän tilaisuuden jälkeen tehdä. Ensimmäinen kommenttini olisi se, että kuten vierailijat tietävät, niin mehän olemme jo tilanneet oman tutkimuksemme tästä asiasta ja monet ovat tästä olleet tyytyväisiä. Ja tässä tutkimuksessa puhuttiin useammastakin toimeenpanoon liittyvästä asiasta tämän direktiivin suhteen. Yksi teistä tekijöistä tästä yhteenvedon ja se oli se, että lain puitteet ovat vakaat, mutta nämä täytäntöönpanon välineet eivät ehkä ole ihan yhtä hyviä. Ja sitten tässä puhuttiin suhteista ja tietojen vaihdosta ja siitä, että sitä tulisi parantaa. Ja tämä on sellainen asia, joka, jossa komissio ja jäsenvaltiot voisivat auttaa, koska tämä liittyy tähän täytäntöönpanoon. Eli me voimme olla tässä avuksi nimenomaan tuomalla esille eri ulottuvuuksia. Eli olisi mielenkiintoista saada teidän mielipiteenne siitä, miten meidän tutkimuksestamme voisi olla hyötyä, miten tässä jatketaan eteenpäin. Sitten tässä puhuttiin luottamuksesta useampaankin otteeseen ja siitä, miten sitä voitaisiin parantaa ja miten ihmisten pätevyyksiä voitaisiin parantaa. Suhteessa tähän me olemme valiokunnassa pohdiskelleet sitä, että kutsuisimme jäseniä kansallista parlamentista puhumaan omista kokemuksistaan. Tämä olisi mielenkiintoinen koska monessa tapauksessa kansallisten parlamentin jäsenet ovat suoranaisesti tekemisissä näiden asioiden kanssa. Sitten kommentti, joka liittyy myöskin asiaan, josta monet teistä puhuivat, eli toisin sanoen suhde ammattipätevyyksien tunnustamisen ja rajat ylittävien palvelujen tarjoamisen välillä. Tämähän liittyy palveludirektiiviin, jonka määräaika on ensi kuu. Palveludirektiivissä ja tätä tullaan kehittämään eteenpäin. Se liittyy laatustandardeihin rajat ylittävissä palveluissa. Turismi on mielenkiintoinen esimerkki eroissa kansallisissa lähestymistavoissa, koska todellakin joissakin maissa matkatoimistoilla täytyy olla kansallinen lupa ja tunnustus ja toisissa maissa ei. Ja sitten rajat ylittävissä tapauksissa kysymyksiä herää, mitä tulee tähän lainsäädäntöön. Eli olisi mielenkiintoista kuulla teidän mielipiteenne siitä, mitä tässä todennäköisesti tulee tapahtumaan, koska tässä on kuitenkin selkeä mahdollisuus niille ammattilaisille, joiden pätevyydet on tunnustettu mutta tätä ei välttämättä ole kaikissa maissa otettu tällaiseksi käytännön vaatimukseksi. Tästä voisi syntyä jonkinlainen rajat ylittävä standardi, jota voitaisiin sitten kaupata kuluttajille, eli he tukisivat sitten sellaisia matkanjärjestäjiä, jotka, joilla on ammattipätevyyden omaavat, omaava henkilökunta. Tämä olisi mielenkiintoista ja tämä myöskin liittyy hyvin pitkälti tähän pätevyyspuitekehukseen ja vuonna 2011 moni asia saatetaan yhteen, koska lainsäädännön tarkistaminen on viety päätökseen. Meillä on pätevyys, puitekehys, eli tässä on tällainen kohta, jossa useat mielenkiintoiset asiat päätyvät yhteen. Eli loppukysymykseni olisi se, miten me saisimme aikaan järkevän koordinoidun vastauksen, joka vastaa niitä täysin legitimiä odotuksia, joita kuluttajilla on, heidän oikeutensa, joita heillä on, siis asua ja tehdä työtä toisessa maassa, ja miten me sitten toisaalta autamme kuluttajia, koska me haluamme antaa kuluttajille selkää osvittaa palveluja tarjoavien ihmisten pätevyydestä ja luonnollisestikin turvallisuudesta, joka on hyvin tärkeää terveyden alalla. Miten me kannustamme tätä liikettä, jossa meillä on lakisääteisiä välineitä ja sitten meillä on vapaaehtoisia välineitä ja kokonainen, kokonaista, kaikenlaista toimintaa sen ympärillä. Meidän valiokuntamme lähti tähän keskusteluun mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa ja saattaa olla tiettyjä asioita, joita me haluamme seuraavan puolentoista vuoden aikana aivan erityisesti viedä eteenpäin jos nyt otetaan huomioon se tarkistus, jonka komissio aikoo tehdä ja josta komissio ehkä hetken kuluttua meille tulee kertomaan enemmän. Merci. Kiitos, herra Haber. Onko muita kysymyksiä? Jos ei, niin siinä tapauksessa ehdotan, että kaikki kaikki asiantuntijat, kun tässä saivat kysymyksiä tai ainakin heidän puheenvuorojaan kommentoitiin, niin meillä on noin 10 minuuttia aikaa. Otamme puhujat päinvastaisessa järjestyksessä pari minuuttia kullekin. He voivat vastata esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Ehkäpä vastaan Kebronin kysymykseen tästä oppimistuloksesta. No mitä tapahtui 2005 oli tietenkin sellainen, kun jäsenvaltiot ovat menneet paljon eteenpäin tutkimustulo, oppimistulosten käyttämisessä myös tässä lopullisessa ammattipätevyydessä. Tämä antaa uuden mahdollisuuden selvittää, että mikä, miten nämä löydetään nämä pätevyydet ja miten se vaikuttaa direktiivin täytäntöpanoon olen äh, iloinen Ruokefadin kommenteista ja tämä on sellainen, jota pitäisi selvittää tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitoksia. Thank you, Madam Chairman. I will briefly... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vastaan herra Haaborille, joka viittasi meidän sektoriin. Kyllä, minun esityksessäni minä mainitsin, että, että palveludirektiivi on ollut vaikuttanut vakavammin meidän alaamme kuin tämä direktiivi ammatillisesta pätevyydestä. Me olemme nähneet, että kun, kun seuraamme palveludirektiivin täytäntöönpanoa, Ranska on nyt yksinkertaistanut jäsen, äh, jäsen lainsäädäntöään matkatoimistosta ja matkajärjestäjistä. Ja ranskalaiset ovat kyllä hyvä, hyviä tekemään monimutkaista lainsäädäntöä, puheenjohtaja. Anteeksi vaan tästä kommentti, tämän kommentin johdosta. Espanja muuttaa lainsäädäntöään, Kreikka selvittää lainsäädäntöään. Me näemme, että useat jäsenvaltiot ovat todellakin asteittain eh, pohtimassa eh, sitä, että miten jostakin vaiheessa saataisiin yhteinen pohja sille, että millä tavalla eh, matkan, järjestäjien matkatoimista ja ammatillista pätevyyttä tunnustavaa Meillä on myös, myös seuramatkadirektiivi, joka, tämä pakettimatkadirektiivi, joka tulee voimaan ensi vuonna, niin kuin komissiolta olemme ymmärrystä. Ja kun pakettimatkadirektiivi siinäkin on useita velvoitteita ja se, matkajärjestäjille ja matkatoimistoille silloin, kun paketteja myydään kuluttajille, puhumattakaan ulkoilutien oikeuksista ja niitä koskevista direktiivistä. Siinäkin tulee lisää velvoitteita matkan toimistoille ja järjestäjille Lyhyesti luulen, että useatkin edustajat ovat maininneet tämän ammatillisen kortin tai ammattikortin. Me kyllä suosimme, me kannatamme sitä oppaille. Myös kannatamme sitä matkan, matkatoimistajille ja matkanjärjestäjille, vaikkakin alussa sanoin, että mitään erityisiä ongelmia meillä ei ole ollut matkajärjestäjien ja matkatoimistajien kohdalla. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos. Vastaan kahteen kysymykseen, jotka Roa Gebhard esitti, jotka liittyvät Solvitiin. Miksi tämä Common Platform ei ollut menestyksekäs. No, komissio on samoilla linjoilla. Me lähdemme liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että insinööri, insinöörit ovat yksi ammattijoukko ja heillä on yksi tällainen kohtauspiste. Ja kun tämä otettiin sitten tähän Common Platformiin mukaan ja sitten siitä siirryttiin direktiiviin, niin ne maat, jotka ovat säännelleet asioita, niin niiden olisi tullut hyväksyä kaikki ne insinöörit, jotka vastaavat tämän platformin vaatimuksia, mutta kukaan ei koskaan huomannut sanoa, että esimerkiksi kemian teollisuuden insinööri voisi tämän platformin puitteissa harjoittaa ammattia, joka kuuluisi esimerkiksi siviiliinsinöörin työkenttään. Eli me olisimme toivoneet, että pätevyydet tällä osa-alueella on tunnustettu ja se, että tämä olisi mennyt direktiivin tasolle, niin se pelästytti jäsenvaltioita, jotka sääntelevät tätä ammattikuntaa, koska vasta toisessa käsittelyssä artiklassa viisi jäsenvaltiot ottivat tähän muunnelman mukaan ja sanoivat, että tässä tulisi olla ammattikuntakohtainen platformi ja silloin tulisi olla oma platform kemian teollisuuden insinööreille ja muiden alojen insinööreille. Eli ennen kuin homma on edes lähtenyt liikkeelle, niin tällaisia platformeja olisi jo yli 20. Ajatus siitä, että olisi tällainen käytävä, jonka, jota pitkin voi siirtyä ammatista toiseen, niin se rajoitti tämän ammattikuntien sisällä. Eli tämä oli se syy, miksi me emme tätä voineet hyväksyä. Eli tässä kyseenomaisessa tapauksessa tämä tulisi ottaa käyttöön pikkuhiljaa, koska jäsenvaltiot, jossa tunnustus on olemassa, niin se aiheuttaa ongelmia. Komissio voisi kuitenkin varmistaa sen, että kaikki ne tiedot, joita saadaan, se otettaisiin huomioon siinä jäsenvaltiossa, jossa säännellään näitä asioita, eikä tämän lisäksi sitten pyydetä käännöksiä ja muita asiakirjoja. Tästä komissio voisi neuvotella useamman jäsenvaltion kanssa. Sitten mitä solvitiin tulee, me saamme kaikki valitukset, joita insinööreiltä tulee, insinööreiltä, jotka, jotka eivät ole tunnustusta saaneet. Esimerkiksi Englannissa koulutuksen saanut insinööri, joka ei voi toimia ammatissaan Kreikassa, koska hän ei täytä niitä vaatimuksia, joita Kreikka on asettanut. Ja näissä tapauksissa me lähetämme, käännämme heidät Solvitin suuntaan mutta insinöörijärjestöt eivät ole meille toimin, toimittaneet tietoa siitä, mitä sen jälkeen on tapahtunut, mutta tämä on työväline, jota me kuitenkin käytämme. Kiitos. Ja sitten Metzler. Puheenjohtaja, täällä minä olen. Ja haluaisin ensin vastata herra Schwabille ei ole niin paljon yksittäistapauksia, että minä näistä muodostaisin mitään ryhmiä, enkä halua esittää, että meillä olisi monia kohtia, joista jos systemaattisesti ajatellaan, että tulisi ongelmia, mutta meidän täytyy yksittäistapauksien tuomioita analysoida, jotta voisimme sulkea pois sen, että kyseessä olisivat ryhmät, joita ei päästetä markkinoille. Rouva Gebhardt, puhuitte kampaajista, ja tämä käsityöläisammatit eivät ole minun alani, koska minä edustan vapaita ammatinharjoittajia, mutta minä tietenkin yritän parhaani, ja jos ajatellaan näitä eurooppalaisia koulutuksen puitekehityksiä, niin tämä on hyvin tärkeä asia, jossa meidän täytyy vielä tehdä paljon työtä ja me, me tarvitsemme myöskin eh, siinä vakuuttamistyötä niin, että me saamme tuloksia aikaan eh, niin, että otetaan vastaavat järjestelmät käyttöön. Ja tässä näen ongelman, että meidän täytyy myöskin tutkia tutkintojen laatua, eh, koska tutkintojen laatu. Minun, laatu minun kokemukseni pohjalta jo Saksan liittotasavallassa eri osavaltioissa eroaa toisistaan. Jos ajatellaan esimerkiksi pelkästään ähm, ylioppilastutkintoa, niin siitä keskustellaan kriittisesti ja minä olen iloinen siitä, että mm, Euroopan parlamentissa saavutettaisiin konsensus tässä asiassa ja sitten sen kautta voisimme ehkä nopeammin ratkaista tämän ongelman. Rova Weiler viittasi siihen, että tämä bachelor- ja master-keskustelu mm, niin valitettavasti meillä siihen liittyy laatuongelma ja herra Harvo myöskin viittasi siihen, että on, on eri valtioissa epäluottamusta toinen toisiaan kohtaan ja sitten tämä epäluottamus on siirtynyt myöskin kansalaisiin. Jos ajatellaan henkilöä, jolla on ammattipätevyys, niin minä en halua asettaa sitä kyseenalaiseksi, mutta enkä hänen työtään asettaa kyseenalaiseksi, mutta tätä epäluottamusta on ja herra harvoin, mitä me sitten haluamme saada aikaan. Meidän täytyy ulospäin pyrkiä tätä viestittämään vielä enemmän niin, että tämä yksilö on oppinut jotakin ja että hän on pätevöitynyt sille, joskin joiden, jonkun muun kohdalla tilanne on, on ollut, tai opinnot ovat sujuneet nopeammin. Öm, ja sitten Solvitista haluaisin sanoa, että meillä on hyviä kokemuksia siitä. että Tämä on järjestelmä, joka suhteellisen nopeasti antaa valistusta. Ja valistus liittyy minun mielestäni myöskin avoimuuteen ja tämä valistus on sellaista, jota voidaan viedä eteenpäin. Ja sitä kautta voidaan saavuttaa se, että tämä ongelma usein ratkeaa, koska tietyt asiat voidaan hyväksyä. Kiitoksia. Monsieur Philippe, je crois. Kiitos. Ja sitten herra Philip, teillekin esittiin pari kysymystä. Very much, if I may, uh, just... Jos sallitte, niin koitan vastata joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin en tiedä, onko meitä nyt tässä väärin ymmärretty, mutta siis me tuemme vapaata liikkuvuutta. Mutta silloin, kun lääkäri on väärässä, tai he voivat harjoittaa ammattiaan epäpätevästi, niin ihmisiä kuolee ja tätä ei voi jättää huomiotta. Tässä on kysymys siis pitkälti luottamuksesta ja siitä, että luotetaan siihen, mitä muut jäsenvaltiot ja toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän saadun tiedon kanssa. Koska kun lääkäri neuvosto ryhtyy toimiin jonkun lääkärin rekisteröinnin kohdalla, niin me toivomme, että tähän tietoon pääsee käsiksi muissa maissa. Valitettavasti me emme aina saa saman tasoista taso tietoa muista maista. Me olemme onnistuneet tässä paljon paremmin esimerkiksi yhteistyössä Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seedalin ja Australian kanssa. He ovat paljon läpinäkyvämpiä tämän tyyppisen tiedon suhteen kuin monet Euroopan unionin jäsenmaat. Skandinavian maat aivan erityisesti, he ovat erinomaisia tiedon ja on suhteen ja se mahdollistaa läpinäkyvyyden ja se mahdollistaa sen, että potilaat ja kuluttajat, heillä on todellinen valinnan oikeus. He voivat tehdä valinnan siitä, kuka tarjoaa sen heidän elämänsä tärkeimmän palvelun. Ja meidän mielestämme heillä tulisi tällainen oikeus olla. Ja meidän mielestämme tulisi olla juridinen velvollisuus viranomaisilla ja tällaiset yksityisen suojaan liittyvät eh, kein, argumentit, niiden ei tulisi toimia tässä esteenä. Ja tästä syystä eh, potilailla tulisi olla oikeus saada tietoa niistä rekisteröityneistä lääkäreistä ja mitä Erasmukseen tulee, niin minulla ei ole minkäänlaista aavistustakaan siitä, kuinka moni opiskelija on osallistunut, mutta voin toki yrittää ottaa selvää. Ja sitten lopuksi, jos Roa Mestre vielä haluaa puheenvuoron. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Me tulimme tänne ja näimme, että on koko joukko ongelmia säänneltyjen ammattien kohdalla, mutta yksi ongelma on myöskin sellaisten ammattien kohdalla, joita ei ole säännelty ja jotka eivät kuulu tähän direktiivin sovellusalaan. Ja monet jäsenvaltiot estävät näiden työntekijöiden työnteon eivätkä käytä heitä työmarkkinoilla ilman, että heidän ammattipätevyytensä varmistetaan tai tutkitaan tai heidän kokemuksensa tutkitaan. Tämä on ongelma, joka esimerkiksi Portugalilla on, erityisesti tiettyjen ammattien kohdalla. Minä uskon, että tällä hetkellä on vähän liian myöhäistä arvioida direktiivin 2005 36 vaikutuksia, mutta pitäisi kokemuksia käyttää hyväksi näistä ammateista. Meillä kaikilla on sama tilanne kuin esimerkiksi lääkäreillä. Jos meidän nyt täytyy sitten liitteitä selvittää, niin silloin eh, koordinaattoreiden työryhmässä se voidaan tehdä, tai sitten ne viranomaiset, jotka ovat vastuussa ammattipätevyyden tunnustamisesta. Arkkitehtien kohdalla on esimerkiksi perustettu tietty ammattiihmisten tai asiantuntijoiden työryhmä, niin että voidaan tietty sääntely saada aikaan. Meillä on automaattinen tunnustaminen ja sikäli voin sanoa, että he ovat näitä, mm, joilla on privilegioita, koska mm, sitten taas näillä toimivaltaisilla viranomaisilla täytyy olla luottamusta myöskin toisen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin. Ja täytyy miettiä, että mitä vaikutusta tietyn ammatin harjoittamisella on. Ja uskon, että on erittäin tärkeää, että ei pelkästään solvitia kehitetä eteenpäin, vaan myöskin rakennetaan muita tietoverkostoja komission taholta. Ja viittaan tässä EURES-verkostoon, eh, joka voi todellakin täyttää tiettyjä toiveita niin, että kansalainen silloin, kun hän näkee, että tietty työpaikka on avoinna, voi mahdollisesti käyttää hyväksi tätä mahdollisuutta, että eikä hänelle aiheudu tietyistä erityisvaatimuksista esteitä. Meidän täytyy tämä EQF ottaa mukaan, eli meidän täytyy ottaa huomioon kaikki se, mitä direktiivissä on jo mainittu. Kiitos. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan unionin komissiolle, sisämarkkinaosaston päällikölle ja hän varmaankin pyrkii vastaamaan niihin asioihin, joita asiantuntijat ja jäsenet ovat ottaneet esille. Eli annan teille puheenvuoron kymmenen minuutin ajaksi. Itse pidän sitten minuutin puheenvuoron. Und vielen Dank für die Gelegenheit. Ja Monet kiitokset siitä mahdollisuudesta, että saan täällä myöskin käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin ensin haluan sanoa teille, jotka olette järjestäneet tämän kuulemisen, niin täällä oli tänään hyvin mielenkiintoista myöskin minun kuulla, miten käytännön ihmiset tämän direktiivin kokevat. Haluaisin ensin esittää kolme kohtaa tässä. Ensimmäinen on suhteellisen yksinkertainen. Meillä on tänään yksi ainut direktiivi, joka käsittelee ammattien vastavuorosta tunnustamista. Viisi vuotta sitten oli 15. Ja sitten kun komissiossa ehdotettiin, että nyt se yhdistetään yhdeksi, niin siitä, sitä keskusteltiin paljon, mutta nyt tämä keskustelu näköjään on päättynyt. Ja tämä ammattipätevyysdirektiivi, niin siinä on kolme vapautta. Yrityksen perustamisvapaus, palveluvapaus ja sitten työntekijöiden liikkumisvapaus. Täällä mainittiin palveludirektiivi tänä päivänä useampaan kertaan. Se koskettaa ainoastaan kahta näistä, ei suinkaan työntekijöiden vapaata, vapautta liikkua. Minusta tämä on tärkeää pitää mielessä. Siis on yksi direktiivi, jossa ei ole paljon ongelmia, mutta jos ongelmia on, niin ne ovat vähemmistönä mutta silloin kun näitä ongelmia on, niin silloin se asianomaisen kohdalla koskettaa kaikkea, eli hänen ammatin, ammatillista olemassaoloaan, eli hänen elantoaan. Sikäli tämä on hyvin tärkeä direktiivi myöskin yksittäisille asia- ihmisille, joita se koskettaa. Mitkä ovat välittömät haasteet? Tämä on toinen kohtani. Tässä haluaisin ottaa kaksi alakohtaa ensinnäkin – meidän täytyy jäsenvaltioiden välinen yhteistyö organisoida. Mm, siitä ei voi tänä päivänä tehdä johtopäätöksiä, vaan tämä on tällainen suuri rakennustyömaa tänä päivänä. Mutta mihin kaikki perustuu? Täällä mainittiin Internal Market Information järjestelmä, joka toimii varsin hyvin. Meillä on paljon lisätty tiedonvaihtoa tänä päivänä 1200 ja viime vuonna kyseessä oli yksi kolmasosa. Eli toimivaltaiset viranomaiset todellakin käyttävät tätä Internal Market Information järjestelmää. Mitä tietoja sitten vaihdetaan? Täällä puhuttiin kurinpidollisista toimenpiteistä. Minusta tämä pitää jakaa ala, kohtiin. On olemassa sellaisia tapauksia, joissa on uhka, kurinpidollinen uhka, ja silloin täytyisi ennakkoon tai olla varovainen, kun järjestetään tietojen vaihtoa, koska tässä tämä koskettaa myöskin asianomaisen oikeuksia ja myöskin tietosuojaa Euroopassa. Ei voida sanoa, että ammattipätevyysdirektiivin puitteissa tämä hoidettaisiin. Ja sitten toinen kohta on ne kurinpitotoimenpiteet, joihin jo on ryhdytty. Siinä kohdin viranomaisilla on mahdollisuuksia tässä valiokunnassa puhuttiin hyvin paljon myöskin tästä ammattipätevyyskortista tai todistuksesta. Minusta tässä kohdin ydinkysymys on se, että miten asia hyväksytään jäsenvaltioissa. Tällä hetkellä kuva on hyvin erilainen vielä ja täytyy myöntää, että tästä tämänpäiväisestä kuulemisesta ei käynyt ilmi, että kaikki kuultavat olisivat täällä tukeneet tätä ammattipätevyyskorttia tai todistusta. Äh, uskoakseni tässä myöskin on vielä paljon työtä tehtävänä ja uskoakseni lähipäivinä tästä myöskin tullaan vielä esittämään lisätietoa, mutta tämä on tällainen rakennustyömaa yhä edelleen. Ja mikä sitten on toinen suuri haaste? Se on se, että meidän täytyy varmistaa se, että ne helpotukset, mitä annetaan tilapäisiin palveluihin, joita direktiivissä nyt käsitellään, että ne todellakin toteutuvat on kaksi tapausta, jotka tänään mainittiin. Ensinnäkin lääkäri ja sitten potilasturvallisuus, jos lääkäri tarjoaa rajat ylittäen palvelujaan ja siitä oltiin huolissaan, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että tämänpäiväisen tai nyt, nyt voimassa olevan direktiivin pohjalta jokainen lääkäri, joka käyttää tätä hyväkseen, niin hänen täytyy ennakkoon antaa selvitys ja siinä hänen pitää myöskin mainita tai antaa tällainen todistus alkuperäisestä toimipaikastaan tai siitä, missä hänet on hyväksytty. Tämä on myöskin tärkeää, jotta potilasturvallisuus otetaan huomioon. Ja kun puhutaan potilaista, niin meidän täytyy ottaa myöskin huomioon ne, joiden, joiden tilanne on hyvä, eli niiden, jotka matkustavat mielellään, eli 15 miljoonaa eurooppalaista on tässä kyseessä. Tämä on aika vaikuttava luku. Me tiedämme, että tässä kohdin on ongelmia. Yksi konkreettinen ongelmakohta on se, että vaaditaan tiettyä selvitystä, ja se selvitys pitää antaa tietyssä määräajassa toimivaltaisille viranomaisille – Eli tämä mm, kyseessä oleva kollega voi ottaa huomioon sen, että tällainen määräaika on meidän mielestämme väärin, se ei ole direktiivin mukainen ja sitten paikalliset viranomaiset, niihin viitattiin täällä todellakin ja tämä asia koskettaa meitä myöskin hyvin voimakkaasti. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että tämä on tällainen moving target, eli ennakkoon haluaisin sanoa, että kun täällä puhuttiin kahdesta aiheesta toisaalta, ähm, koulutuksen ja jatkokoulutuksen alasta, eli tässä äh, kehitetään koulutusta ja sitten ajatellaan myöskin tulosta, ei pelkästään panosta. Äh, haluaisin sanoa, että tässä on olemassa suositus, että meidän pitää ensin odottaa, että äh, toteuttavatko kaikki jäsenvaltiot tämän ja haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että ammattitutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen mm, direktiivissä, jos ajatellaan näitä terveydenhoitoalan ammatteja, että otetaanko ne huomioon vai ei, mitä tulosta siinä on. Tämä käy käytännöstä sitten ilmi. Tämä on myöskin tällainen liikkuva kohde. Ja miten sitten on ammatti ryhmien laita. Olemme kokeilleet tätä foorumia, ammattifoorumia. Sekin riippuu paikallisista viranomaisista ja laatuaihe on myöskin sellainen, jonka, jota haluamme mielellämme käsitellä ja mitä komissio seuraavaksi tulee tekemään marraskuun lopulla tulemme kotisivuillamme julkaisemaan käyttäjille ohjeet ja siinä selvitellään yksityiskohtaisesti direktiiviä ja sitten tulevana vuonna puhutaan täytäntöönpanosta – ja suuri hanke tässä on direktiivin arviointi 2010. Ei varmaan sitä saada valmiiksi. 2011 olisi hyvin kunnianhimoista, mutta täytyy nyt odottaa ensinnäkin, että, tai minun täytyy, mikäli sallitte, niin sanoa, että odotan, että kuka meidän tuleva komissaarimme tulee olemaan. Ja monet kiitokset siitä, että sain osallistua tähän keskusteluun. Kiitos. Meillä on paljonkin yhteistä, oli sitten kysymys kollegoista, niin asiantuntijoista tai teistä. Me olemme kaikki painottaneet sitä työtä, jota meidän täytyy tehdä kansallisten parlamenttien kanssa Eli tässä Malcolmin ehdotus, siitä tulemme varmaan keskustelemaan sisämarkkinavaliokunnassa. Ehkä me voimme järjestää tapaamisen kansallisten parlamenttien kanssa vuonna 2010, ja ehkä tämä tulee myöskin herra de Blysin kannalta yksinkertaista asioita, eli saataisiin läpinäkyvyyttä ja kuluttajien luottamusta aikaan. Se olisi Lissabonin yhteydessä hyvin tärkeää, ja mitä komission tulee, niin te olette asettaneet aikataulun, niin tämä mahdollistaa sen, että minä voin viedä puheenvuoroni päätökseen nopeammin. Te puhuitte tässä lainsäädäntöön viemisestä ja puhuitte siis artiklasta 60 vuonna 2012, koska jos parannuksia tulee ja niitä tulee, niin ne tulisi tehdä ennen vaalikauden päätöstä, eli 2013 olisi hyvä määräaika. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita siitä, että he puhuivat tiiviisti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja siitä, että he istuivat täällä loppuun saakka, vaikka heitä ei olekaan paljon, mutta on maanantai ja monet ovat vielä vaalipiireissään ja haluaisin kiittää myöskin komissiota vastauksista ja haluaisin toivottaa kaikille hyvää iltaa.